antaa teille mahdollisimman laajoja ratkaisuja ja tyhjentäviä vastauksia. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsenelle. Ja näin päätämme tuon keskustelun. Kiitoksia kaikille. Seuraavaksi keskustelemme aiheesta, joka on suullinen kysymys, asunnottomia koskeva EUn strategia. Anna tästä heti puheenvuoron kysymyksen esittäjälle Karima Dellille. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vihdoinkin täällä parlamentissa keskustellaan asunnottomista ja siitä syystä haluaisin ensiksi kunnioittaa kaikkia niitä yhdistyksiä, jotka ovat tehneet töitä auttaakseen asunnottomia Kyse on perusoikeuksien loukkauksesta, ihmisarvon loukkauksesta. Tämä on todellakin synkkä ilmiö. E, se on epäoikeudenmukaisuus, jota ei voida sietää. Pitäisi ymmärtää, minkä tähden ihmiset ovat kadulla. Meidän pitäisi ehkäistä tämä politiikalla. Ennen kuin haetaan haetaan keinoja siihen, että nämä ihmiset saataisiin pois kadulta, pitää toimia. Milloin lopetamme häädöt? milloin lopetamme kiinteistökeinottelun ja milloin katsomme, että kasvava tai näemme sen, että köyhyys tuo myös syrjintää ja syrjäytymistä. Me olemme nähneet, että todellisuus on erittäin kuvaa ja monimutkaista. Kyse on naisista, miehistä, perheistä, köyhistä työntekijöistä, joilla ei ole asuntoa. Naisia on paljon talvella näitä ihmisiä näkee teltoissa, puistoissa, siltojen alla. Tämä on ainoastaan jäävuoren huippu. Miljoonat ihmiset elävät hätämajoituksessa, ystävien luona – tai autoissa, äh, hotelleissa. Äh, tämä tilanne pahenee koko ajan. Yhdistykset ovat kiinnittäneet tähän huomiota ja hälyttäneet meitä tässä asiassa. Nyt on korkea aika ja myös valtioiden puuttua asiaan. Pitää lopettaa tämä häpeällinen tilanne nyt pitäisi auttaa siinä, että jäsenvaltiot löytävät kestäviä ratkaisuja tähän tilanteeseen. Kaikki me näemme, että pitää suojella heikkoja. Me emme voi jatkaa ja katsoa pois silloin, kun näemme asunnottomia kadulla myös kaupunkojen keskustoista halutaan pois asunnottomat, jotta turistit eivät heitä näkisi. Mutta jos he eivät, he, he eivät ole näkyvissä, se ei tarkoita sitä, ette, etteivät he olisi olemassa. Nyt pitää ratkaista tämä ongelma. Ja komission jäsen varmasti tuntee tämän tilanteen. Usein nämä ihmiset eivät pääse nukkumaan edes kadulle. Ne, he eivät pääse metroasemille, asemille. Ei ole mitään paikkaa heille, minne mennä. Nyt annetaan vääliä, vääriä poliittisia lupauksia ja on järkyttäviä sloganeita myös tietyissä maissa. Siitä syystä halutaan integroitu strategia, jolla lopetetaan tämä asunnottomien ongelma 2020 mennessä. Strategian pitäisi ottaa huomioon viisi tekijää. Ennaltaehkäisy, sen jälkeen asunnottomuuden pituuden vähentäminen, lisäksi keskittäminen ja parantaminen niiden palveluiden laadun parantaminen. Halutaan siedettävä tästä tilanteesta. Strategiaa pitää koordinoida kansallisten alueellisten strategioiden kanssa ja meidän täytyy löytää indikaattorit myös EU-tasolla. Meidän pitää painottaa sosiaalista innovaatiota ja varsinkin silloin kun puhutaan ensimmäisen vaiheen asuttamisesta ja osallisuudesta. Euroopan tasolla, kansallisella tasolla tähän pitää pystyä, joten komission jäsenä nyt on kiire. Nyt tarvitaan toimia. Kyse on poliittisesta tahdosta. Asunnottomuus ei ole kohtalon kysymys. Meidän ei pidä odottaa tässä enää talvea. Meidän pitää muistaa, että ihmiset nukkuvat kadulla pitkin vuotta. Ja tässä komission pitää lähteä oikealle tielle. Kiitoksia, rouva Delli. Seuraavaksi komission jäsen. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Kun otetaan huomioon ne huonot olosuhteet, joissa monet ihmiset elävät, ei ole yllättävää se, että kodittomuus on yhä enemmän nyt tapetilla sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Meidän tulee tarkastella niitä sosiaalisia seurauksia, joita talouskriisillä on ollut. Ja varsinkin tässä tapauksessa on tärkeää ymmärtää, että kodittomuutta on ollut aiemminkin. Kriisi on vain pahantanut tilannetta monissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin samalla ymmärretään paremmin sitä, mitä tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi. Jäsenvaltiot kehittelevät alueellisia paikallisia toimintasuunnitelmia asunnottomuuden, asunnottomuuden ratkaisemiseksi. 2010 sosiaalisen suojelun ja, ja sosiaalisen osallistumuuden mm, äh, kertomuksen mukaisesti. EU voi rohkaista ja tukea jäsenvaltioita niiden ponnistuksissa esimerkiksi auttamalla – ymmärtämään ongelmia ja niiden ratkais- löytämään ratkaisuja, löytämään sopivia välineitä, joilla mitata näitä ongelmia ja tarjoamalla apua. EUn rakennerahastoita tulisi ehdottomasti käyttää asunnottomuuden ratkaisemiseksi. aluekehitysrahasto tarjoaa rahoja tietyille yhteisöille – apua tämän tyyppisessä tilanteessa. Sen tulisi jatkaakin siinä toimintaansa. Euroopan sosiaalirahasto tarjoaa uudelleen integrointiin rahaa, kun kysymys on asunnottomuista. Tällä hetkellä käsittelemme rahoituskehitystä vuoden 2013 jälkeen. Tässä suhteessa rahoitus, jotta päästäisiin 2020 strategian tavoitteisiin mukaan lukien köyhyyden vähentäminen, on oleellista. Arvoisat jäsenet, eurooppalainen konsensuskonferenssi otti esille eri tavoitteita ja me seuraamme niitä esimerkiksi valvonta ja uudet kokeluontoiset hankkeet ja niiden eteenpäin vieminen. Samoin 16.9.2010 tehty strategia korostaa eri prioriteetteja mukaan lukien paremman tilastotiedon saanti. Asunnottomuuden torjuminen on erittäin tärkeää ja sosiaalisen syrjäytymisen estäminen on myöskin tärkeää. Se on myös tärkeä osio eurooppalaisen äh, toiminnan äh, työtä, joka suuntautuu sosiaalisen syrjäytymisen estämiseen. Jatkamme työtämme indikaattoreiden parassa yhdessä sosiaalisen suojelun komitean kanssa – Olemme vieneet eteenpäin sosiaalista innovointia, joka pohjautuu asuntotuotantolähtöiseen lähestymistapaan ja haluaisimme sitä sovellettavan laajemmin. Arvoisat jäsenet, tällä hetkellä on tärkeää se, että suuntaamme kaiken energiamme ja resurssimme niihin tehtäviin, joita EU-tasolla on tunnistettu, että saamme aikaiseksi tuloksia nopeasti sen sijaan, että otamme käyttöön uusia prosesseja tai järjestämme korkean tason työryhmän kokouksia olen kokoontunut yhdessä tärkeiden sidosryhmien kanssa nähdäkseni, millä tavalla voitaisiin purkaa tätä ongelmavyyhtiä paremmin. Ja haluan osoittaa, että riittävästi energiaa laitetaan tähän ongelman ratkaisemiseen. Tätä vuoropuhelua jatketaan myös toiminnalla. Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavaksi ryhmien nimissä puhujat. Ensimmäiseksi edustaja Yri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Meidän eh, sosiaalidemokraattiset kollegamme päättivät, että he ottavat tämän kysymyksen komissiolle esiin ja että meillä olisi myöskin kuitenkin lausta luonnos tästä. EPP on sitä mieltä, että tämä pyyntö on perusteltu ja uskomme, että voimme tukea tätä ehdotusta ja me olemme myöskin samaa mieltä siitä, että asunnottomuus on köyhyyden äärimuoto. Ja sen lisäksi olemme sitä mieltä, että tämä tällä vuosella on sellaista, ei voida enää hyväksyä. Tämän takia tämä lähestymistapa on ihan soveltuva. Myös tässä kysymyksessä tulee katsoa sitä, että meillä on integroitu lähestymistapa sekä jäsenvaltioissa että myös erilaisissa yhteistyöfoorumeissa jäsenvaltioiden sisällä. Asunnottomuus on tavallaan syrjinnän loppuasema. Se on tällainen pääteasema noidankihässä. Asunnoton ei saa työtä. Kun hän ei saa työtä, hänellä ei ole mitään mahdollisuuksia päästä ulos asunnottomuudesta. Ja tässä on myöskin muitakin ongelmia, joita syntyy, sairaudet, henkinen ja fyysinen terveyden heikkeneminen ja niin edelleen. Eli aika usein on vaikeaa päästä tästä tilanteesta ulos. Tästä tarvitaan monenlaisia tukia, tietenkin sosiaalitoimia, koulutusta, työpaikkojen luomista. Tarvitaan myöskin harmonisoituja ohjelmia tämän asian ratkaisemiseksi. Joissain jäsenvaltioissa on ollut hyvin menestyneitä esimerkkejä tästä. Ja meillä on myöskin hyvin vakavia ponnisteluja tämän eteen. Ja näitä pitäisi katsoa tarkemmin, tutkia niitä, niitä käytänteitä, ja tästä voitaisiin ehkä luoda jopa eurooppalainen strategia. Me omalta taholtamme tuemme tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Veres, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, tämä on nyt toinen kerta, kun parlamentti, Euroopan parlamentti mobilisoi itsensä näin äh, lyhyellä varoitusajalla puuttuakseen näihin kysymyksiin. Tämä tehtiin jo 2008, silloin kriisi oli vasta alkanut ja nyt tapaamme 2011 ja äh, laadimme tämän 2010 tämän julkilausumamme. Äh, haluamme, että asiaan puututaan nopeasti. Euroopan unionissa me olemme kuitenkin rikkaalla alueella, niin sanotusti sivistyneellä alueella. Siitä huolimatta jokaisessa meidän kaupungissamme on asunnottomia ja päivä toisensa jälkeen joudutaan törmäämään tähän ongelmaan ja nämä ihmiset kärsivät kriisistä täysin. On kyse sitten Helsingistä, Pariisista, Berliinistä. Voimmeko me hyväksyä, että me annamme kehittyä tällaisen asunnottomuuden. Se on aivan selkeä osoitus köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Me olemme keskustelleet asiasta, pitääkö meillä olla köyhyyden torjunta eh, tavoitteet strategiassamme. Minä en enää jaksa eh, tästä eh, keskustella sen pidemmälle. Nämä asiat ovat jo perusoikeuskirjassa. Me olemme ottaneet ne uudestaan poliittiseksi tavoitteeksemme ja meidän ja teidän velvollisuutenne on käyttää niitä välineitä, joita EUlla on käytettävissään, jotta eh, vakaussopimus ei johda siihen, että aivan sokeasti leikataan eh, rahoitusta näiltä ohjelmilta, jotka auttavat tätä väestönosaa. Eh, tässä tehdään sosiaalityöntekijät ja muut osapuolet tekevät ansiokasta työtä eh, Ranskassa. Eh, Xavier Manueli, joka on perustanut tällaisen sosiaalisen verkoston, on toiminut. Komissio voisi myös kannustaa jäsenvaltioita eh, niin, että rahoitettaisiin sosiaalista asuntotuotantoa, jotta tulevaisuudessa asunnottomuudesta ei enää tulisi näin kiireellinen kysymys. No. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Linn, kolme minuuttia. Vaikka Sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastainen taistelu onkin pääosin kansallisten hallitusten vastuulla, niin EU voi myös olla koordinoivassa roolissa. Ja minun mielestäni sen tulisikin olla siinä, varsinkin suhteessa asunnottomiin, joka tämä siis on yhdenmukaista 2020-strategian kanssa. Monissa tapauksissa kuitenkaan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. On paljon esimerkkejä hyvistä käytänteistä kautta EUn. Tuo tieto täytyy kerätä ja jakaa paljon laajemmalle alueelle kuin mitä tähän mennessä on tehty. Voiko komissio jäsennellä lisäsuunnitelmia sen suhteen, mitä se aikoo tehdä asunnottomuusstrategian puitteissa tuon tiedon keräämiseksi? Lisäksi, miten paljon tietoa on jo saatavilla jäsenvaltiosta asunnottomuuden syistä? Me tiedämme, että kolme miljoonaa henkilöä EU-ssa on ilman pysyvää kotia. Mistä se johtuu? Miten paljon vaikuttavat huume- ja alkoholiongelmat kadulaoloon? Yksi tutkimus yhdistyssä kuningaskunnassa osoitti, että 40 prosenttia kodittomista kärsii huumeongelmista, 35 alkoholiongelmista ja 30 prosenttia mieli, mielensairauksista. Useilla oli myös mm, kaikki nämä ongelmat samalla kertaa. Miten paljon tietoa meillä jo on eri jäsenvaltioista tästä asiasta? Tiedän, että on monia hankkeita, joiden avulla pyritään ratkaisemaan näitä asioita. Vaikkapa minun vaalipiirissäni Daphne-ohjelman alo- aloitteella tehty. Lisäksi on monia hankkeita, jotka liittyvät kotiväkivaltaan mikä taas voi johtaa asunnottomuuteen. Uskoakseni se, mitä me tässä nyt kaikki vaadimme, on koordinoitu lähestymistapa kautta EUn. Ensinnäkin meidän tarvitsee tietää, mitä jo tehdään ja millä tavalla voimme olla auttamassa kansallisten ja alueellisten strategioiden kehittämisessä, mikä rohkaisisi jäsenvaltioita asettamaan selkeän päivämäärän kodittomuuden lopettamiselle, joka on jo joka on jo vaadittu siinä viime vuoden 16. joulukuuta esitetyssä asiakirjassa. Kodittomuus ei koskaan ollut mikään poliittinen prioriteetti, se ei koskaan ole ollut mikään suosittu aihe. Ehkäpä siitä syystä, ettei sieltä ole paljon ääniä tulossa. Mutta juuri siitä syystä se on tärkeää. On tärkeää ottaa mukaan kaikki henkilöt kaikista eri puolueista. Meidän täytyy ottaa mukaan kansalliset, alueelliset, paikalliset politiikan tekijät, kodittomille palveluiden tarjoajat ja ne henkilöt, joilla on itsellä kokemusta kodittomuudesta. Meidän täytyy pyrkiä kohti strategiaa, joka todella toimii strategiaa tulevaisuutta varten. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Czarnecki, kaksi minuuttia. mam szczególny powód aby zabrać głos w tej debacie. Kiitoksia. Haluan puhua erityisestä syystä tässä keskustelussa. Nimittäin tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia minun perhesyistäni johtuen. Krakaussa, puolalaisessa kaupungissa, perustettiin tällainen korittomien keskus. Tämä on hyvin vanha ongelma ollut meille. Ja silloinkaan aikaisemminkaan en tienneet, mitä me teen tällä ongelmalla. Tänäänkin on taas sama tilanne. Emme voi kiistää sitä, että kyseessä on oikeastaan yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltuus eikä jäsenvaltion, eikö EUn toimivaltuus. tietenkin eettisistä syistä EUkin voisi pyrkiä johonkin ratkaisuun jäsenvaltioiden suhteen, että luotaisiin koordinointia tällä kentällä. Mutta kriisi osoitti, että se mikä aikaisemmin on häveteen pistetty piiloon, on tullut näkyviin, päivän valoon. Ja nyt se näkyy kaduilla. Tämä on tunnettu ongelma ja laajeneva ongelma. Puhuttiin myöskin kiinteistö spekulaatioista. Se on totta, että sellaista tapahtui, mutta myöskin luottojärjestelmä, pankkijärjestelmät, ne johtavat aika usein myös siihen, että ihmiset joutuvat kodittomuksi, kodittomuksi kaiken tämän jälkeen. Tämä on oikeastaan laajempi ongelma. Sosiaalinen ongelma. Tämä liittyy myöskin kulutukseen, ja tämä johtaa siihen, että ja suurempi osa ihmisistä joutuu tähän tilanteeseen. Tästä meidän pitää myös puhua. Ja lopuksi haluan todeta, että olen sitä mieltä, että nyt on edessämme tilanne, jossa pitää puhua yhdellä äänellä, toimia yhdessä. Meillä on tietty moraalinen velvoite näiden ihmisten suhteen. Ja koska näitä ihmisiä on yhä enemmän, niin rikkaissa kuin köyhissäkin maissa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Figueiredo, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Kodittomien ongelma on perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien rikkomista, ja meidän täytyy ottaa tämä huomioon aivan kuten Euroopan parlamentin julistuksessa 16.12.2010 todettiin, on oleellista asettaa etusijalle sellaiset toimet, jotka edistävät sosiaalista liikkuvuutta ja mahdollistavat sen, että kukaan ei jää kaduille ja, tarjotaan, ja ihmisille tarjotaan tilapäissuojaa niin, että kaikilla on katto päänsä päällä Me tarvitsemme kunnianhimoisen strategian Euroopan unionissa ja tarvitsemme myös kansallisia strategioita, jotka ovat tehokkaita. Ja meidän täytyy myös saada tukea yhteisön rahoituksesta ähm, marginaaliryhmille kaikissa jäsenvaltioissa asuntotuotantoon. Mutta tässä ei ole kaikki, vaan kodittomuusongelman tulisi olla osa politiikkaamme, varsinkin talous- politiikkaamme ja sosiaalipolitiikkaamme niin, että voimme taata laadukkaat julkiset palvelut. Jos näin ei käy, niin se uusliberalismi, joka nyt nähdään, yhteiskuntavastainen politiikka jatkuu. Ja se merkitsee sitä, että yhä useampi on niin matala tuloinen, ettei kykene maksamaan asunnostaan, eikä kykene maksamaan kaasu, sähkö tai vesilaskuaan, puhumattakaan vuokrasta, eikä pysty ottamaan lainaa, että voisi ostaa kodin. Siitä syystä meidän täytyy keskittää huomiomme tähän ongelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Paska. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, kodittomuus on ollut Euroopassa ongelma jo pitkään. Kaduilla asuttomuus, asunnottomuus on ollut kaikista näkyvin ongelma ja syynä on monia tekijöitä, henkilökohtaiset ongelmat, avioero, kotiväkivalta, maahanmuutto, huumeiden väärinkäyttö, alkoholi, alkoholismi, myös tuloongelmat. Asunnottomuuskonferenssi viime vuonna yritti eh, puuttua tähän ongelmaan, joka on turhauttanut ihmisiä jo niin pitkään. Ensinnäkin on haluttu eh, estää se, että tällainen henkilökohtaisista ongelmista johtuva asunnottomuus, eh, siihen voitaisiin puuttua mahdollisimman pian. Sitten hätämajoitus, se pitäisi tarjota ja meidän pitäisi katsoa, että näillä ihmisillä on mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon. E, tarvitaan myös muuta apua, mutta avun pitäisi aina e, saada aikaan se, että ollaan yhteistyössä. Kiitoksia edustaja Dots, puolitoista minuuttia. Uh, uh, Puhemies, komission jäsenet, kollegat, käytä tilasta hyväkseni, että voin osallistua tähän keskusteluun asunnottomuudesta. Ja tiedän, että tämä on aihe, joka on jäsenvaltioiden vastuulla, mutta tämä on asia, joka myöskin tämän parlamenttiin voi antaa sille oman poliittisen tärkeytensä tämän kaltaisen tunnustamisen ja keskustelun avalla. 2010-2011 minun vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa ihmisten määrä, jotka ovat asunnottomiksi rekisteröityjä, kasvoi 8 prosentilla viime vuodesta. 2010 oli 38 000 hakijaa tällaisella sosiaaliasumislistalla. Tiedän, että on monia syitä sillä, että tällaiset listat ovat pidentyneet ja kodittomuus lisääntynyt. Ja ne ovat myöskin sosiaalisia ja taloudellisia, kun kuulemme täällä jo. Ja tämä mainitaan monet kerrat jo. Mutta mikä on erittäin tärkeää, että meillä on tarpeeksi tukea ja ohjausta ja koulutusta niille henkilöille, jotka ovat joutuneet tähän asemaan. Se myöskin, että tarjotaan heille hyvänlaatuista asuntoa, asuntomahdollisuutta. Täällä pois irlannissa pitää myöskin ratkaisemaan tämä asunnottomuusongelma. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana yli kaksi miljoonaa euroa käyttiin sosiaaliasuntojen tuotantoihin. Ja pyritty rohkaisemaan juuri näitä nuoria, jotka joutuvat asunnottomiksi monet, monista syistä johtuen, jopa omastakin syystään johtuen. Täällä on monia laitoksia, jotka ovat avautuneet viime vuonna, jotka ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka nuorten auttaminen on pitkäajainen tehtävä, että pitää tukea heitä asunnon etsimisessä ja palvelujen löytämisessä. Tällaisia järjestelmiä pitäisi katsoa, ja nämä ovat

Merci, Madame Essaya. La parole Kiitoksia edustaja Darden puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Itse olen esittelijänä, kun puhuimme eh, unionin rahoituksesta. Minä olen vakuuttunut siitä, että EU ei voi olla budjettiasioissa ainoastaan tehokas. 2020 eh, strategian tavoitteet, varsinkin köyhyyden torjunta, ovat olennaisia. Eh, sosiaalipolitiikka ei voi jäädä syrjään, kun halutaan budjettikuria kun halutaan ihmisarvoista elämää, silloin köyhyyden torjunta on olennainen väline. Asunnottomuudesta varmasti niille, jotka ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä, asunnottomuus on ääritilanne. Silloin kun menetetään asunto, on usein menetetty työpaikka ja elämä tulee aina vain vaikeammaksi. Minä tuen kaikkia ehdotettuja toimia ja varsinkin äh, siinä, että tarjotaan äh, majoitusta. Sosiaalinen asuntotuotanto on jäsenvaltioiden vastuulla ja äh, kyseessä ovat palvelut, mutta jäsenvaltioiden pitäisi pystyä torjumaan asunnottomuutta niin, ettei estetä millään säännöksillä tätä. Meidän pitää tukea päätöslauselmaa ja minä toivon, että se hyväksytään suurella enemmistöllä ja tällä tavoin voin ottaa sen mukaan tulevaan mietintöni. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Murphy puolitoista minuuttia. President. Kiitoksia puhemies. Täällä viitattiin EU 2020 tavoitteeseen, että pystytään 20 miljoonaa ihmistä poistaa syrjäasemasta ja köyhyydestä 2020 mennessä. No, katsotaan todellisuutta. Sen että me lähestymme tavoitetta, me siirrymme ihan kauemmas siitä. Ja tämä on suoraa syytä näistä hyökkäyksistä, joita on tapahtunut työtekeviä kansalaisia kohtaan kaikkien Euroopassa. Tämä on johtanut siihen, että miljoonat ovat joutuneet köyhyyteen ja joutuvat ehkä jopa kodittomaksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana köyhyysturvallisuus on lisättynyt 25 prosentilla. Ja tällä hetkellä Irlannissa asunnot ovat siirtyneet myöskin e, suurille yrityksille tämän takia, tämä johtaa siihen, että henkilöt eivät pysty aina maksamaan näitä asuntoja. Tällä hetkellä järjestelmä perustuu enemmänkin voittoon eikä, eikä ihmisten tarpeisiin. Meillä on tällä hetkellä 38 000 ihmistä siellä odottamassa asuntoa ja kuitenkin 3800 tyhjää taloa, jota ei käyttää kuitenkaan hyväkseen, koska on yksityisen sektorin käytössä. Ja tämän takia vain 296 näistä asunnoista saatiin yleiseen käyttöön. Tämän takia pitäisi antaa enemmän varoa näille henkilöille, jotka ovat vaikeuksissa – asuntojen tukeminen ja koti ensin lähestymistapa olisi parempi näille henkilöille, jotka ovat tällä hetkellä asunnottomia. Kiitoksia edustaja Delvo. Kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, komission jäsen, olen tyytyväinen tähän päätöslauselmaan, koska se on meidän velvollisuutemme muistuttaa tästä hätätilanteesta. Se, mikä oli prioriteetti eh, aikaisemmin, se on todellakin eh, vaativa tilanne nyt. Nyt me voimme todeta, että asunnottomien ja köyhyjen määrä on Eurostatin mukaan noussut 84 miljoonaan edellisestä vuodesta. Nyt tavoitteena on poistaa köyhyys ja pitää vaatia jäsenvaltioita, että 2015 mennessä ratkaistaan asunnottomuusongelma me olemme lähestyneet edes hiukan tavoitteita. Köyhyyden torjunta vuosi oli 2010 ja silloin ne olisi pitänyt todellakin puuttua näihin köyhyyskysymyksiin. Minä kuitenkin epäilen tätä toimintaa. Ja kun puhutaan siitä, että meillä pitäisi olla kattava strategia, monialainen strategia. Tietenkin asunnottomuutta on ja kurjuutta, mutta on myös perheongelmia, terveysongelmia tai sitten henkilökohtaisia ongelmia. Tarvitaan kattava ratkaisu, kunnianhimoinen ratkaisu, joka ottaa huomioon sen, miten monen, monenlaisia ihmisiä on mukana tässä ongelman parissa kamppailemassa edustaja äh, Tikaua. Haluatteko äh, rova Tikalta nyt äh, sinisen kortin kysymyksen? Aș dori să pun uh, colegei. Uh, Kiitoksia. Haluaisin kysyä edustaja Defolta seuraavan kysymyksen. Ehkä ymmärsin sen väärin, mutta ymmärsin, että kollegat 84 miljoonaa eurooppalaista – henkilöä on kodittomina, siis yhdessä, yksi viidestä. Poate sunt expuși riscului sărăciei, dar nu fără adăpost. Niin, siis a, köyhyyden riskin alaisina, mutta etenkään meidän ei muuta kodittomana voi olla. Problem de niin, taitaa olla kyseessä tulkkausongelma. 84 henkeä eh, joutuivat eh, köyhyysrajan alapuolelle. Se ei ole sama asia. Kiitoksia täsmennyksestä. Se varmasti kiinnostaa kaikkia ja menemme seuraavaan puhujaan. Kyseessä on edustaja Köns puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minusta on tärkeää, että Euroopan unionin komissio sitoutuu näihin kaikkiin tehtäviin, jotka liittyvät sitten mm, asunnottomuusstrategian koordinointiin. jotka mainittiin myöskin eurooppalaisessa konsensuskonferenssissa. Täällä on kaksi eli ilmiötä pitää ottaa huomiota. Ensinnäkin talouskriisi johti siihen, että monet ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa lopullisesti ja monet perheet eivät voi maksaa luottojaan takaisin. Erittäin vakava ongelma on niillä, jotka ovat ottaneet lainansa ulkomaan valuutassa. Ajatellaan vaikka Eh, vaikka Sveitsin frangeina. Sen takia pitää tehdä nyt tärkeitä toimenpiteitä. Esimerkiksi se direktiivi, joka pyrkii suojelemaan kuluttajia, pitäisikö sitä ehkä tällä hetkellä muuttaa sen mukaisesti. Sen lisäksi kodittomien syrjintä on myös tärkeä ongelma Aika usein heidät karkoittaa kaupunkialueen ulkopuolelle ja ne mitä maksaa sakkoja. Monet kollegat mainitsivat sen, että korittomuus on köyhyyden äärimuoto. Tämän takia meidän tulee sitoutua tämän ongelman ratkaisuun vahvemmin. Meijer, Kiitoksia edustaja Meijer puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Niin minä tiedän, että nyky, nykyinen taloustilanne Euroopassa sillä on omat seurauksena, seurauksensa miljoonia uhreja. Yhdysvalla, Yhdysvalloissa on toimittu eri tavalla, mutta nyt kun nämä henkilöt joutuvat asiasta kärsimään, tässä on esitetty ainoastaan hyviä aikomuksia. Espanjassa on puututtu työttömyyteen ja ne on ihmisiä, jotka ovat kuitenkin työttömiä. Joka kuukausi pitää maksaa asuntolainaa, ne heille eivät pysty maksamaan ja silloin he joutuvat muuttamaan asunnosta ja silti maksamaan asuntolainaa. Tämä on moraalitonta. Entä mitä tapahtuu muissa Euroopan maissa? Onko tämä, tämä tyyppinen toiminta sallittua? Eli tämä takavarikoidaan tämä asunto ja silti jäävät kaikki maksut maksettavaksi. Eh, meillä pitäisi olla yhteinen lainsäädäntö, joka tarjoaisi suojelusta kansalaisille, joilla on asuntolaina joilla ei ole sitten rahaa maksaa tätä lainaa ja sitten kun he jäävät työttömäksi, ne joutuvat kuitenkin maksamaan eh, asuntolainaa, jolla, jossa ei ole mitään järkeä, jos heiltä on eh, asunto viety meidän pitäisi ymmärtää, että meidän pitää muuttaa ensinnäkin tämä talouden uusliberalistinen suunta, joka johtaa kurjuuteen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Skrilevska. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kodittomuusongelma ei ole ratkaistu Euroopassa. Ja kodittomien ominaisuudet muuttuvat. Taval- ennen vanhaan keski miehet olivat kodittomina. Nyt meillä on myös nuoria naisia, jotka joutuvat kaduille tai maahantulijoita, tai väkivallan uhreja. Kodittomuus johtaa siis usein tähän, että joudutaan nukkumaan kaduilla jäsenvaltioiden ponnistuksista huolimatta ei ole tehty riittävästi. Meidän täytyy tehdä jotain EU-ssa. Meillä on eri määritelmät eri jäsenvaltioissa ja metodologia tilastojen keräämiseenkin vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Siitä syystä meidän täytyy valvoa tilannetta EU-ssa. Ja näin voidaan tehdä kun pyritään taistelemaan kodittomuutta vastaan. Siitä syystä haluaisin tänä päivänä esittää muutaman kysymyksen teille komission jäsen. Joulukuussa viime vuonna pidettiin Euroopan äh, kodittomuutta käsittelevä konferenssi ja siellä puhuttiin eri syistä, mitkä johtavat kodittomuuteen. Kysymykseni on se, että kun työstämme tätä strategiaa, niin aiotteko Euroopan komissiossa mukaan ottaa huomioon nämä erot ja ottaa käyttöön eri menettelyitä riippuen kodittomuuteen johtuneesta syystä? otetaanko kansalaisjärjestöt mukaan strategiatyöstämiseen ja millä tavalla ne ovat mukana niin, että kodittomuutta voidaan torjua tehokkaasti. Vielä lisäkysymys, millä tavalla aiotte mitata strategian tehokkuutta sitten, kun sitä täytäntöön pannaan, varsinkin kun kodittomuus vaihtelee maasta toiseen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Flasikova Benova, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Joulukuussa yhdessä yli puolen kollegojen kanssa, mm, kollegojen kanssa täältä Euroopan parlamentista pyysin komissiota ryhtymään tehokkaisen strategian kodittomuuden poistamiseksi. Nyt haluamme tietää komissiolta, mitä on tehty, mihin menettelyihin on ryhdytty ja miten haluatte tehdä yhteistyötä kanssamme tämän strategian puitteissa. Strategia kodittomuuden poistamiseksi sisältää useita tekijöitä. Sillä tulisi olla selkeä tavoite, sen tulisi olla poikkileikkaava, sillä tulisi olla selkeä ulottuvuus asuntopolitiikassa ja sen tulisi myös ottaa huomioon erilaiset ominaisuudet ja jäsenvaltioiden erityispiirteet. Samoin tulisi huomiota jatkuvasti kasvava köyhyys EUn alueella. Kodittomuusstrategiasta kertominen pitäisi sisällyttää kansallisiin kertomuksiin, kuten myöskin avoin koordinaatio sosiaalipuolella. Haluaisin vielä kerran pyytää komissiota varmistamaan sen, että tehokkaita toimenpiteitä täytäntöönpannaan ja että tehdään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, kun luodaan tehokasta kodittomuuden vastaista strategiaa. Itse. Kiitoksia edustaja Versia. Yksi minuutti. Merci, madame. Kiitoksia puhemies. Useat eurooppalaiset elävät sellaisissa tilanteissa, etteivät voi täyttää perustarpeitaan. Tuhansia asuu kadulla ja osa hätämajoituksessa. Yhä enemmän nuoria, naisia ja lapsia asunnottomina niin tässä tapauksessa ihmisoikeudet ovat pelkkä illuusio. Niin, komission jäsen äh, sanoitte, että kriisi on vaikeuttanut tilannetta Euroopan unionissa, äh, joka on kuitenkin äh, maailman talouden kärkiä. Te puhuitte meille näistä välineistä, joita EUlla on käytössä, mutta näiden puheiden lisäksi, minkälaista politiikkaa on todellakin täytäntöönpanto jäsenvaltioissa, kun eh, nyt ei saada aikaan edes tilastoja. Jotkut jäsenvaltiot eh, kriminalisoivat eh, köyhyyttä. Onko meillä mitään keinoa täytäntöönpanna ihmisoikeuspöytäkirjaa? meidän pitäisi todellakin saada nämä puheet myös uskottaviksi. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Bastos kaksi minuuttia. Senhor Presidente, o número de pessoas sem abrigo, bem como das pessoas... Kiitoksia puhemies. Asunnottomuus ja köyhien määrä on lisääntynyt jäsenvaltioissa viime vuosina. Kriisi vain vaikeuttaa tätä ongelmaa, kuten on monen kertaan kuultu. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä vaarantaa myös ihmisarvoisen kohtelun. Omassa maassani me olemme nähneet hyvin eh, tiukkoja eh, talouskuritoimia ja eh, nämä usein koskevat niitä ihmisiä, jotka haluavat jopa ruoka-apua. On on nähty, että ruoka-avun kysyntä on noussut parikymmentä prosenttia vuodesta 2008 vuodesta. On nähty, että velkaantuminen lisääntyy ja näin näemme, että tilanne on aina vain pahempi. Parlamentti on hyväksynyt kirjallisen julkilausuman asiasta ja Siinä kiinnitetään huomiota, että Euroopan unionin pitää ottaa käyttöön yhteinen strategia, jonka avulla voidaan puuttua tähän ongelmaan, asunnottomien ongelmaan, koska monilla ei ole asuntoa eikä töitä. Tarvitaan konkreettisia toimia ja ennaltaehkäisyä ja tarvitaan riittäviä asuntoja. Eurooppalaisen strategian pitäisi olla jäsenvaltioiden asuntopolitiikan mukaista ja meidän pitää huomioida myös se, mitä komissio puhui jäsenvaltioiden toimien koordinoinnista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kotsoliino, puolitoista minuuttia. Ah, hän ei olekaan paikalla. Sitten menemme seuraavaan äh, puhujaan. Edustaja Mendeste viikko kaksi minuuttia. Juuri ja juuri. Mikrofoni. Ottakaapa toinen mikrofoni votre doigt, mon avis. Hein? No, teidän oikeutenne. Ah, voilà, ça marche, ah, voilà. Merci. Enfin. Arvoisa puhemies, kiitoksia kovasti. Tämä ne, ei ole ensimmäinen keskustelu, jonka käymme asunnottomuudesta. 2008 ja 2010 oli köyden torjunnan vuosi. Me olemme esittäneet kirjallisena päätöslauselman ja parlamentti parlamentti on aina ollut huolestunut tästä todellisesta ongelmasta. Monen eh, kertaan me huolehdimme asioista, joita, jotka eivät huolestuta ihmisiä, mutta tämä on todellinen aihe ja eh, tästä me puhumme tänään. Ensimmäiseksi eh, tämä siis ja sitten toiseksi on aivan totta, niin kuin komission jäsen sanoi, että toimintasuunnitelmat ovat enimmäkseen kansallisia, mutta mekin voimme tehdä jotakin Euroopan tasolla. Aivan kuten tässä muistutettiin, kun laadimme perusoikeuskirjan, niin parlamentti painosti tässä asiassa ja näin saimme sen aikaiseksi. Meillä on pian mahdollisuus myös ryhtyä konkreettisiin toimiin, eh, äänestää Euroopan unionin budjetista. Me, meillä on hyvin pian mahdollisuus osoittaa, että olemme sitoutuneita. Ja kolmanneksi sanoisin vielä, että nyt on hyvin tärkeää eh, torjua köyhyyttä, eh, syrjäytymistä, mutta on tärkeämpää vielä, että säilytetään ihmisarvo. Sellainen ihminen, joka on köyhä, hänellä on kuitenkin kaikki ihmisoikeudet. Nyt äskettäin mm, näin elokuvan siitä, että pitää taistella elämän puolesta ja syrjinnän torjunta on juuri tällaista. Vaikuttaa nyt siltä, että, että kun halutaan puolustaa eurooppalaista poliittista mallia, se olisi tietyn ryhmän oma asia, mutta me EPPssä pidämme tärkeänä eurooppalaista sosiaalimallia. Siitä syystä kaikki yhdessä, kuten tämä kysymys osoittaa, me haluamme taistella asian puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rapti, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Komission jäsen, tehän tiedätte, että riippumatta siitä, miten köyhä henkilö on kyseessä. Jos hän näkee kodittoman henkilön, niin köyhä ajattelee, että on valtava ero hänen ja köy- ö, kodittoman välillä. Hyvin harvat uskovat koskaan joutuvansa kodittomaksi. Siitä huolimatta kuitenkin kuuluu on erittäin pieni. Kysymys on aivan hiuksen hienosta viivasta. Tämä on nähty varsinkin talouskriisin aikana. Kodittomuuden lisääntyminen on ollut valtavaa. Meillä ei ole riittävästi tilastoja, mutta tunnemme maamme, tunnemme naapurustamme ja kaikki tietävät, mitä siellä tapahtuu. Talouskriisin aikana varsinkin on köyhyyttä, ja kun on köyhyyttä, niin silloin menetään työpaikkoja, ja yhtäkkiä sitten kun työpaikka on menetetty, niin henkilö saattaakin joutua kodittomaksi. Meidän täytyy taistella tätä vastaan ja kaikkien auttaa. Ei pelkästään ole jokaisen jäsenvaltion asia toimia omalla alueella, vaan tarvitsemme eurooppalaista strategiaa ikään kuin sateenvarjoa, jonka avulla voimme sitten päästä tähän kokonaistavoitteeseen, joka on kodittomien uudelleen sisällyttäminen yhteiskuntaan. Kiitoksia edustaja Moran Chartier, kaksi minuuttia. Merci. Kiitoksia puhemies. Minä tuen täysin tätä suullista kysymystä ja tätä päätöslauselmaa, koska meillä on edessämme e, ongelma, joka koskee koko Eurooppaa. Se e, polkee niitä arvoja ja meidän elämäntapaamme, joita meillä on Euroopassa. E, kriisi on vielä kärjistänyt asunnottomuusongelmaa, mutta uskoisin, että nyt pitää kyllä nähdä, että kaikki saattavat, aivan kuka tahansa eurooppalainen voi milloin tahansa joutua asunnottomaksi. Niinpä ensimmäinen toimintamalli on Euroopan sosiaalirahasto, jossa on mahdollisuus auttaa sopeutuksessa, eh, löytää uusia työpaikkoja. Eh, mutta tämän lisäksi, eh, kun itse olen työryhmän puheenjohtajana, minä haluaisin painottaa, että Progress-ohjelma voi auttaa meitä siinä, että mennään nopeammin eteenpäin kun halutaan näitä ongelmia ratkaista. Ensin täytyy ennaltaehkäistä, mutta pitää määritellä yhdessä myös indikaattorit, jotta saamme aikaan todellista tehokasta politiikkaa ja päästään käsiksi asuntoihin. Nyt meillä on Euroopassa hyviä käytänteitä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Meidän pitäisi nyt omassa työryhmässämme ja työllisyysvaliokunnassa puheenjohtaja Beresin johdolla. Meidän täytyy katsoa, mikä toimii jäsenvaltioissa, minkälaiset strategiat saavat jotakin aikaiseksi. Ja, se, ja todellakin, jos yksilökohtainen seuranta, se voi olla mukana auttamassa siihen, että ratkaistaan ongelma. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tikau, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Kodin puute tai se, että katto puuttuu pään päältä, on valtava ongelma Euroopassa ja sillä on valtavat vaikutukset yhteiskuntaan. Talvien aikana suurissa kaupungissa ei ole riittävästi yöpaikkoja tai hätämajoitusta. Kodittomuuden vastaan torjunta on erittäin tärkeä asia ja tärkeä osa eurooppalaista strategiaa, varsinkin tätä uutta EU 2020-strategiaa. Vaikka useat jäsenvaltiot ovat kyenneet torjumaan tätä ilmiötä tehokkaasti, meidän täytyy siitä huolimatta koordinoida asiaa Euroopan unionissa – Kodittomuuden määritelmä myös vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, kuten myöskin tilastot ja tietojen keruu. Euroopan unionin tulisi kehitellä yhteinen puitteisto, jonka avulla voidaan tukea ja valvoa jäsenvaltioita, kun nämä pyrkivät torjumaan kodittomuutta. Ennaltaehkäisy on paras tapa ja tehokkain tapa torjua kodittomuutta. Meidän tulisi myös painottaa integrointia kun kysymys on vanhoista ihmisistä, naisista, maahanmuuttajista ja niin edelleen. Lisäksi tulee ottaa huomioon perhe-elämä ja kiinnittää erityisesti huomiota äh, heikossa asemassa oleviin alueisiin ja Euroopan aluekehitysrahastoon, jotta se voisi, sitä voitaisiin hyödyntää asuntojen rakentamisessa. Edustaja Sonni, kaksi minuuttia. Jednym z pięciu celów nowej strategii Unii Europejskiej Meillä on nämä viisi tavoitetta Euroopassa tarkiassa 2020. Yksi on tämä köyhyyden vastainen taistelu. 200 miljoonaa henkilöä pitäisi saada ulos köyhyysloukusta. Meillä on tilastietoja köyhyydestä ja muutaman vuoden ajan, ja ne ovat aika hälyttäviä. Suuri ihmisryhmä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen uhan alla – Tämä on hyvin hälyttävää, kun olemme tällä hetkellä talous- ja sosiaalikriisissä. Ja köyhyyttä on näkyvissä hyvin paljon ja hyvin vaikea päästä tämän tilanteen herraksi näinä aikoina. Totta kai hyvä, että parlamentti on ottanut tämän merkille, että tätä ilmiötä vastaan tulee taistella, ja täällä on paljon hyviä aloitteita. Totta kai pyrimme taistelemaan köyhyyttä vastaan, mutta myöskin sitä, että kodittomuus voitaisiin poistaa vuonna 2015 mennessä. Ja pitää myöskin samalla taistella näitä syitä vastaan, jotka johtavat tähän. Tämä tapahtuisi tietenkin politiikan toimenpiteillä ja sosiaaliasuntojen rakentamisella. Tämän menestys tietenkin riippuu pitkälti siitä, kuinka komissio hoitaa oman kenttänsä ja kuinka nopeasti voidaan jäsenvaltiot saada tähän mukaan jos haluamme luoda tehokkaan ja monialaisen strategian kodittomuuden estämiseksi. Tämä riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka käytetään hyväksi niitä resursseja, joita on kansalaisjärjestöillä käytössään. Tehokkaan politiikan, politiikan luominen äh, kodittomuuden estämiseksi ja toimien niiden välinen yhteistyö on tärkeää ja myös ottaa huomioon tämänhetkiset lainsäädännön välineet tähän mukaan. Vain yhteinen eurooppalainen visio ja unionin sitoutuminen ja jäsenvaltioiden ottaminen voi taata sen, että strategian tavoitteet todellakin pannaan täytäntöön. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Smolkova, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kodittomuus on yksi kaikkein hirvittävimmistä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen muodoista. Tapaamme kodittomia päivittäin kauppakeskusten mm, lähistöllä, metroissa, kaduilla ja he ovat usein nälkäisiä, likaisia. Ja meidän täytyy käsittää, että jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että yhteiskunnalla on vain hyväksi se, että köyhyys juuritaan siitä. Kaikkien yhteiskunnan osien täytyy olla mukana tässä työssä. Yksilöiden, yksityissektorin ja julkisen sektorin tiedostamiskampanjoita pitäisi kehittää tässä suhteessa ja mielestäni nyt on oikea aika ottaa käyttöön myös eurooppalainen yhteistyöjärjestelmä jäsenvaltioiden välillä. Smolkova. Kiitoksia. Ja seuraavaksi siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäiseksi edustaja Mikolaisik yksi minuutti. Merci, madame la Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Niin, Kuka tahansa saattaa joutua tilanteeseen, ettei olekaan enää katto, kattoa päältä, pään päällä. Tällaiseen tilanteeseen johtavat monet syyt. Pitää, nyt on ponnisteltu EU-toimielimissä, alueellisissa toimielimissä ja meidän pitää saada tämä asia toimimaan. Rakennerahastoja pitäisi käyttää myös siihen, että asuntotuotantoa köyhille saadaan aikaan. Ja pitäisi olla myös erityisohjelmia kodittomille. Niitä pitäisi arvioida. Haluaisin mainita tässä yhteydessä, että kodittomuus on asia, jota ei pitäisi ymmärtää. Sen ei pitäisi olla osa nykyistä sivistysyhteiskuntaa. Siitä syystä meidän pitää estää se, että 20 miljoonaa, jotka ovat tämän asunnottomuuden uhassa, ne estetään. Kiitos edustaja Nikolescu. Domnul președinte, problema fără adăpost este fără îndoială o problemă gravă care trebuie să... Kodittomien ongelma on ehdottomasti vakava sellainen ja kansallisten, kuten myöskin Euroopan toimielinten tulisi sitä käsitellä. Kuitenkaan ei saisi jättää huomiota toista yhtä aivan yhtä vakavaa ongelmaa, eli tilapäis asuntoolosuhteiden ongelmaan. Eurostatin mukaan yksi kuudesta eurooppalaisesta asuu tällaisissa olosuhteissa. Asuntoihin liittyvät ongelmat ovat olemassa kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Hyvin monet elävät asunnoissa, on ei ole suihkua tai kylpyhuonetta. Ranskalaisen säätiön tekemän tutkimuksen mukaan yli kahdeksan miljoonaa ranskalaista asuu tämän tyyppisissä olosuhteissa. Kodittomuusstrategian lisäksi minun mielestäni meillä tulisi olla pitkän aikavälin politiikka, jonka avulla voimme parantaa Euroopan kansalaisten elinolosuhteita. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Luan. Eh, Kiitoksia puhemies kodittomuuden ongelma on tullut yhä ajankohtaisemmaksi viime vuosina. Yhä enemmän naiset ovat joutuneet kodittomuksi, perheet, nuoret, lapsetkin ovat joutuneet kodittomuksi. Ja työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa tämän jälkeen kotinsa tämän talous- ja finanssikriisin takia. Voisiko tehdä komissiolle ratkaisuehdotuksen tähän ongelmaan? Ensinnäkin uskon, että eurooppalaisen viraston – luominen korittomille voisi olla hyvä ajatus, koska me voisimme käyttää tässä sitten eurooppalaisia ratkaisuja tähän ongelmiin, ongelmaan. Meidän pitäisi laajentaa myöskin rakennerahastojen, kuten sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston käyttöä tässä, jotta saadaan paremmin yleiskuva korittomuudesta ongelmana. Ja sitten myöskin lisätenkin asuntojen luomista kodittomille. Ja sitten tämä Suomen malli, se pitäisi yleistää, tämä koti ensin malli, koska tämä vähentää kuluja sitten per henki 14 000 eurolla. Ja lopuksi meidän pitää myös tukea kodittomia näissä järjestöissä toimivat. Kiitos edustaja Savarska. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Minä haluaisin ähm, puuttua äh, tähän äh, asiaan. Jos perhe toimii hyvin, niin silloin ei ole kodittomuutta. Meidän täytyy auttaa ihmisiä auttamaan itseään. Äh, nyt kuitenkin laaditaan lainsäädäntöä, joka heikentää perheitä koko ajan. Nyt pyritään varmistumaan siitä, että äidit mahdollisimman nopeasti antavat lapsensa päivähoitoon ja me kiellämme naisten äh, työn arvon silloin, kun he hoitavat omia lapsiaan tai äh, vanhempiaan. Silloin kun ihmisiä äh, kadulla on, me yritämme löytää strategioita tai tutkimuksia tehdä. Unohdamme kuitenkin aina, että perusta on perhe ja sitä pitää tukea. Nyt. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Matula. yksi minuutti. Viime vuosikymmenen aikana kodittomien määrän hälyttävä lisääntyminen, kuten myöskin yhteiskunnalliset ääriilmiöt asuntopuolella ovat erittäin suuria haasteita Euroopan unionin jäsenvaltioille. Tärkeä ennakkoedellytys, jotta voitaisiin taistella tätä ilmiötä vastaan, on se, että pitäisi olla huomattavasti parempi koordinaatio, jossa mukana ovat alueelliset viranomaiset ja, paikall- ja kansalliset viranomaiset niin, että päätökset voidaan tehdä mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita päätös koskee. Aivan yhtä tärkeää on tehokas eurooppalaisten varojen käyttö sosiaalisen asuntotuotannon lisäämisessä. Kampanjat, jossa pyritään torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, jotka ovat tärkeä osa parhaiden käytänteiden jakamista, voisivat myöskin lisätä tietoisuutta tästä ilmiöstä. On tärkeää saada aikaiseksi kansallisia strategioita haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille. Meidän täytyisi myös saada strategia elinolosuhteiden parantamiseen ja helpottaa työmarkkinoille pääsyä ja lisätä myös sosiaalista asuntotuotantoa. Kiitoksia edustaja Prendergast. Thank you. Um, Kiitoksia. Haluaisin kysyä kysymyksen. Aikooko komissio katsoa sitä, että käytetään asuntoyksikköjä, joita ei ole ikinä käytetty ne kriisin, eh, kriisistä johtuen. Nyt voitaisiin eh, vapauttaa näitä eh, perheitä myös eh, sellaisesta taakasta, joka eh, asuntovelka aiheuttaa. Ja nyt on osoitettu, että on yhteys eh, asuntolainojen ja köyhyyden välillä. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Vasescu. Puhemies, kodittomuus on yhä vakavampi ongelma ja se on myöskin laajentunut talouskriisin takia. He ovat hyvin haavoittuva ryhmä. Eurooppalaisen politiikan puuttuminen tällä kentällä rikkoo heidän perusoikeuksia. Meidän pitäisi olla strategia kodittomia koskien. EU pitäisi suojella heidän oikeutta elää ihmisarvoista elämää ja osallistua täysin yhteiskunnan toimiin. Sosiaalinen syrjäytyminen on syrjäytymistä, joka perustuu sosiaalisiin perusteisiin. Ja tällä saattaa olla hyvin vaiku- suuri vaikutus näiden henkilöiden fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Meidän pitäisi käyttää rakennerahastovaroja tämän ongelman ratkaisuun. Näitä varoja voitaisiin käyttää vaikka pysyvän sosiaalisen asuntotuotannon luomiseen. Tänä Kiitoksia ja viimeisenä puhujana edustaja Tanasescu. Kiitoksia puhemies. Nyt äh, aivan biologisesti katsoen äh, terveyden äh, tila ei ole rikkaiden monopoli, eikä sairauskaan ole köyhien monopoli. Siitä huolimatta tämä toteamus on yhä vähemmän totta koko ajan. On tietenkin paljon eurooppalaisia toimielimiä, tahoja, jotka antavat tukea terveydenhuoltoa jopa kodittomille. Siitä huolimatta meidän pitää, pitää kuitenkin todeta, että näiden terveyspalvelujen laatu ja eri ohjelmien laatu, ne eivät ole yhtä hyviä kuin toisella puolella Atlanttia. Ehkä meidän pitäisi miettiä tätä asiaa myös terveydenhuoltopalvelujen kannalta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen. Hän voi päättää tämän pitkän keskustelun toivottavasti hyvin ehdotuksin. Kiitoksia puhemies. Eurooppa kärsii solidaarisuuden puutteesta – ja ennen kuin tilanne on muuttunut, niin se ei pelkästään tuho eurooppalaista sosiaalimallia, se saattaa tuhota koko Euroopan unionin. Minusta asian täytyy suhtautua vakavasti. Me tarvitsemme huomattavasti voimakkaampaa solidaarisuutta. Ja ilman sitä emme kykene lopettamaan talouskriisiä. Niin kauan kuin se on käynnissä, jäsenvaltiot, varsinkin Euroopan unionin äärirajoilla, jatkaa koskevat sosiaalisen kriisin siirtymistä ja sosiaalisen mahdollisen katastrofin siirtymistä. Kodittomuus on yksi näkökohta tästä erittäin kielteisestä suuntauksesta. Olen kiitollinen jäsenille siitä, että tämä keskustelu vahvistaa sen, että parlamentti on sitoutunut torjumaan kodittomuutta ja asunnottomuutta. Euroopan unionin 2020-strategia köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi kattaa myös kodittomuuden. Tässä ongelmassa ei ole kysymys siitä, että absoluuttisesti puutuu asuntoja, vaan kysymys on siitä, että hallinnointi ei ole hyvää. Kodittomuus on lisääntynyt jäsenvaltioissa, jossa väestön määrä on vähentynyt. Kysymys ei siis ole absoluuttisesta kotien puutteesta. On vaikea myös ajatella, että kodittomat olisivat rikollisia. Jäsenvaltioiden hallitukset ja paikallishallitusten täytyy puuttua asiaan, jotta voimme korjata tämän erittäin rankan markkina, epä, markkinoiden epäonnistumisen. Asiat kuuluvat pääosin, pääosin jäsenvaltioille ja monet hyvin mustasukkaisesti suojelevat tätä oikeuttaan. asuntojen laatu, palvelut, joita kodittomille annetaan, ne mm, muut tyyppiset asiat vaihtelevat. Jäsenvaltiosta toiseen me tarvitsemme siitä syystä enemmän koordinointia, tietojen vaihtoa, tilastoja ja parempaa parhaiden käytäntöiden vaihtoa. Siitä huolimatta komissio on jo ryhtynyt työstämään näitä suuntaviivoja. Tavoitteena on lisätä innovaatiota ja yhä enemmän meillä on suunnitelmissa toimia tähän suuntaan. Mielestäni prioriteetiksi täytyy asettaa integroitu lähestymistapa, joka täällä otettiin esille ja haluaisinkin avata ovet tälle uuden sosiaalisen innovoinnin alalle. Tämä ongelma liittyy myös ihmisoikeuksiin tai siihen, että niitä ei kunnioiteta. Ja asiaa täytyy tarkastella eri näkökulmista myös lainsäädännölliseltä puolelta. Ei voida lainkaan hyväksyä sitä, että jos talouskriisin seurauksena ihmiset, jotka ottivat asuntolainaa, menettävät huoneistonsa tai talonsa ja edelleen jäävät velkaa pankille sen jälkeen. Meidän täytyy katsoa, mitä tässä suhteessa voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa lainsäädännöllistä puitteistoa Euroopassa. Lisäksi komissio käy vuoropuhelua sidosryhmien kanssa varmistaakseen sen, että työn profilointi tällä osa-alueella on sopivaa. Meidän täytyy jatkaa työskentelyä jäsenvaltioiden kanssa. Jotkut niistä eivät työstä sosiaalista asuntostrategiaa, vaan muita näkökohtia. Minulla on Krakovassa lokakuussa mahdollisuus köyhyyskonferenssissa, joka liittyy Euroopan 2020 strategiaan, jatkaa tätä vuoropuhelua, asettaa jäsenvaltiot liikekanaan, kuten täällä vaadittiin, ja myös ottaa mukaan eri sidosryhmät ja saada ne työskentelemään yhdessä tällä alalla. Jatkamme myös työskentelyä kansalaisjärjestöiden kanssa ja haluan myös vakuuttaa teille sen, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole konsensuskonferenssin tulosten kannalla luotan kuitenkin tämän talon tukeen, jotta voimme ryhtyä purkamaan tätä ongelmaa. Kiitoksia. Merci, euh, monsieur commissaire. Kiitoksia komission jäsen. Äh, näin voimme päättää tämän äh, keskustelun äh, ja tästä tulee päätöslauselma. Nyt voimme siirtyä seuraavaan keskusteluun. Kiitoksia komission jäsen ja kiitoksia ja